Allora, anche se siamo pochi, direi di cominciare. C'è on ampia... Niin, vaikka meitä on vähän, niin voimme ehkä aloittaa. Tietysti tälle viivästymiselle on syynsä, nimittäin kaikki nämä traktorit rakennuksen ulkopuolella. Ja on aika vaikea siis fyysisesti edes päästä tänne rakennukseen, mutta aloitetaan. Ehkä kerron hiukan koordinaattoreiden kokouksesta eilen esittelijöistä vaaleista ensi vuonna. Meillä on yhteisesittelijä Tchaskovski ja Gualtieri. Ja sitten lausunto tilastotieteistä. Tilastoista minua puheenjohtajana pyydettiin laatimaan lausunto. Äänestettiin tästä, tämä on otettu pois esityslistalta, koska e- e- tällainen pyyntö tehtiin epävirallisesti. Eh. Minulla on nyt hieman kuumetta. Ehkä joudun jostakin vaiheessa poistumaan äänestyksen alkana. Varmasti joku varapuheenjohtaja voi sitten jatkaa tilallani. Joten esittelijä valiokun, vastuvaliokunnasta antaa päivämäärän keskustelusta ja sitten Afko antaa lausuntonsa oikeusaseen valkoista tulee myös lausunto samoin. Tämä koskee delegoituja valtuuksia ja sitten tutustutaan komission tasolla täytäntöönpanovaltuuksiin. Uusi mietintöluonnos on herra Duffin tehtävänä koskien niin sanottua Tsekin pöytäkirjaa. Sitten 159 sääntöä pitää tulkita ja tarvitsemme tähän myös oikeusyksikön juridista apua että tämä on nyt jo pyydetty. Sitten juurin kanssa katsomme seitsemän säännön muutosta, säännön numero seitsemän muutosta, mitä tulee koskemattomuuskysymyksiin. Sitten 51 sääntöyhteisvaliokunnat. Tämä koskee Tukholman ohjelmaa, missä 51 sääntö liittyy jo Liben ja Juri valiokuntiin ja me olemme mukana tässä asiassa niin kuin olimme silloin, kun hyväksyttiin Tukholman ohjelmakin. Meillä on ylimääräinen kokous Brysselissä tulossa ja se on seminaari kahdesta aiheesta, joita ehdotettiin San Firenzen instituutio, Meillä on itse säätiöstä esittelyitä mukana ja samoin puut, poliittinen säätiö Euroopan tasolla viisi vuotta demokraattisen poliittisen kulttuurin edistämistä. Se on aiheena iltapäivällä keskustellaan paikallisista, alueellisista, kansallisista ja Euroopan vaaleista. Tämä siis on aihe, Tämä tutkimus pyydettiin vähän aikaa sitten meidän valiokunnastamme. Nämä ovat näitä eilisiä koordinaattoripäätöksiä. nyt voimme sitten siirtyä tämän päivän ensimmäiseen kysymykseen kohta 11. Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat. Herra Gualtieri on esittelijänä. Meillä ei ole kirjallista asiakirjaa tässä, toivottavasti se tulee aikanaan meille. Ja herra Traskowski ja herra Gualtieri, kumpi teistä mahtaa aloittaa? Herra Tsarkovski ensin. <clears throat> Good morning. I, I have... Hyvää huomenta. Minulla on hyvä avoituslauseke. Me teemme töitä työasiakirjan parissa. Mutta juuri näinhän me olemme tekemässä olemme oikeilla linjoilla, sillä olemme saaneet aikaan määritelmän siitä, mitä haluamme aikaan saada. Monitasoisen hallinnan määritelmä on tehty. Ja kuten aikaisemmissa valiokunnan kokouksissa sanottua, haluaisimme keskustella olemassa olevista mahdollisuuksista, joita perussopimukset suovat ja niiden käyttämisestä. Haluaisimme kestellä sitä, mitä perussopimukset tekevät mahdolliseksi. Tämä ei ole mitään uutta tietenkään. Meillä on emuun liittyvää keskustelua, joka keskittyy tähän, mitä voimme nykyisissä olosuhteissa saada aikaan ja kuinka voisimme tarkastella tulevaisuutta, mikä olisi hyvä menettelytapa, jos me haluaisimme muuttaa perussopimuksia ja perussopimuksia, niiden yksityiskohtia, jos haluaisimme käsitellä niitä suurempia mahdollisuuksia, joita perussopimukset meidät suovat. Mitä tulee talouspolitiikkaan ja EKP ja työhömme lausunnon valmistelussa tässä valiokunnassa liittyen Euroopan talouden EU-ohjausjaksoon ja pankkivalvontaan. Kaikki nämä asiat, joita käsitellään nyt emun parantamiseksi ovat mukana, mutta me pyrimme menemään hiukan pidemmälle tulevaisuuteen. ja tarkastelemme mahdollisuuksia saada aikaan fiskaaliunion ja poliittinen unioni mahdollisesti. Me pyrimme myöskin tarttumaan mahdolliseen tulevaan perussopimusmuutokseen ja ehdottamaan sellaisia muutoksia, joita voitaisiin tulevaisuudessa tehdä. Meidän tulisi pohtia syvällisesti perussopimuksen muuttamisen mahdollisuutta. Kaikkein tärkeintä tietenkin on johtopäätöksien tiettyihin ajatuksiin ja teemoihin päädyttäessä tämän koko työn aikana on se, että kerromme, mitä todella haluamme saada aikaan. Kaikki nämä asiat, jotka mainittiin aikaisemmissa keskusteluissa ja myöskin, jotka ovat meidän kuulemistemme aikana varmistuneet, ovat ne, että haluamme ennen kaikkea syventää Euroopan integraatiota, mutta me emme nyt tällä hetkellä halua luoda mitään uutta tai ryhtyä hallitusten väliseen toimintatapaan. Olemme tässä melko hienovaraisia olemme sanoneet, että hallitusten välisyyden ja yhteisömenetelmän välinen ero on ehkä hiukan vanhentunut ja keskustelimme myöskin hajaantumisen vaarasta ja siitä, että monitasoinen hallinto pitäisi toteuttaa sillä tavoin, että jos jakaantumista tapahtuu, jakaantuminen on vapaaehtoista eikä uusia instituutioita synny, eikä jako ole pysyvä. Kun me esitämme prioriteetteja lähitulevaisuudelle, olemme samalla selkeästi sanomassa, mitkä tämän parlamentin prioriteetit ovat ja kuinka parlamentti näkee tulevaisuuden. Me pyrimme rakentamaan sen varaan, mitä Sherpat ovat keskusteluissa saaneet aikaan tai mitä he ovat keskusteluissa neuvotteluissa toteuttamassa tällä hetkellä, sillä tietenkin tämä työhän on vain vasta aivan alussa. Tällä hetkellä ennen kaikkea me pyrimme päättämään, mitä konkreettisia kohtia ottaa mukaan. Tässä on hankaluuksia liittyen nykyiseen tilanteeseen perussopimusten puitteissa. Tämä on hiukan haastavaa. Me emme ole aivan varmoja siitä, mitä voidaan toteuttaa ja mikä vaatisi perussopimuksen muutoksen, jos haluamme olla kunnianhimoisempia. Tiedämme, että välillä vaikka lakimiehetkin saada vakuutetuiksi, jos hyvin valmistelemme argumenttimme. Meidän tulisi tarkastella tulevaisuutta ja päättää, mitä voimme tehdä, kun perussopimusten muutos päätetään toteuttaa. Tämä on siis tulevan mietinnön rakenne. Haluaisimme tehdä tämän sillä tavoin, että tuomme käsittelyyn työasiakirjan emmekä mietintöä itseään, sillä haluaisimme keskustella tästä rakenteesta teidän kanssanne ja tämän mietinnön kunnianhimosta ennen kuin laitamme viimeiset lopulliset sanat paperille niin, että keskustelua voitaisiin käydä ja tämä mietintö olisi valiokunnan kunnianhimojen tietynlainen johtopäätös. Kiitoksia. Oli eh. Kiitoksia, herra Tarkovski. Tästä oli, tämä oli erittäin hyvä yleiskatsaus sekä aiemmasta että nykyhetkestä. Sitten hän kuvattiin eri, olkaa hyvä. I add something to... Lisäisin ehkä hiukan vielä. Mitä tulee aikatauluun minusta myös tuleva Van Rompan lopullinen raportti ehdottaisi sitä, että aloitetaan työ tämän luonnoksen jälkeen, koska myös Taisen on hyväksynyt tämän lausuntomme. Tästä päätettiin vasta muutama päivä sitten. Tässä on vielä lisää argumentteja, että voisimme hiukan lykätä tätä luonnoksen laatimissa ja toisaalta haluaisin kiittää Afkon sihteeristöä. Ja toivottavasti se pian voidaan jakaa Soros Afkon kokouksessa. Haluaisin vielä lisätä jotakin tähän monitasoisuuskysymykseen. Minun mielestäni työasiakirja jo selventää, mikä ero monitason ja mm, multi eri asteisten välillä. Meistä tämä multi-tier kysymys heijastelee uutta ulottuvuutta tässä, joka on tullut nyt esille. Ja keskustelisimme, kumpi näistä sopii paremmin e- emu-hallintoon ja sen vahvistamiseen, koska me aloitamme, lähdemme liikkeelle perusmääritelmästä tai erottelusta euromaiden ja muiden kuin euromaiden välillä. Ja tämä tietysti on järkevääkin, <coughs> anteeksi, mutta mielestäni myös tämä ei ole pelkästään poliittinen kysymys, vaan myös institutionaalinen. Tätä fuusiota mielestäni pitäisi saada suurempi ero niiden maiden välillä, jotka ovat valinneet jäädä ulkopuolelle ja ne maat, jotka pohtivat, mutta ovat sitoutuneet kuitenkin euroon liittymiseen. Tämä on toinen laajempi erottelu, jota meidän mielestäni pitäisi miettiä pohjana, kun kestämme tätä multi kysymystä Erityisesti mitä tulee voimavaroihin. Sitten vielä eh, pidemmällä mennä tässä erossa, jos otetaan käyttöön myös finanssipoliittinen sopimus. Se on hiukan erilaisessa muodossa, kun on 25 maata. Tässä sekin tasavalta esimerkiksi ulkopuolella. Mielestäni tämä... En nyt ihan itse suuresti tätä finanssipoliittista niin kuin tiedetäänkin. Mutta tärkeää kuitenkin on se toimielinten kannalta, että se määrittelee käytännössä uuden toimielimen, joka on eurohuippukokous, joka on avoin ainakin. Ainakin osa sen työstä on avointa, mutta jos lukee 12 artiklaa, niin se on oikeastaan avoin ihan kaikkien asioiden suhteen. Ja tämä on tämä hyvä kompromissi, joka laajensi tätä osallistamista niihin maihin, jotka pohtivat liittymistä ja ne, jotka ovat jo allekirjoittaneet finanssipoliittisen sopimuksen. Eurohuippukokous on tällainen referenssiviitekohta jo parlamentillekin ja sellainen elin, jolla on vahvempi poliittinen asema kuin euroryhmällä. Ja näin se on jopa lähempänä Euroopan neuvosta, vaikka se onkin epävirallinen elin. Meillä on nyt siis nämä kolme perus monikerros formaatteja. Ja kun tätä asiaa tarkastellaan, niin se, tai miten sitä tarkastellaan, niin se riippuu pitkälti siitä, mikä malli talouden hallinnossa ja ohjauksessa on mielessä. Jos pidämme kiinni mallista, joka selkeästi selitetty, tai jonka selvästi parlamentissa Angela Merkel puheenvuorossaan selitti. Hän puhuu vakaus- ja unionista, mutta mielestäni tämä määritelmä ei varmastikään historian kiintoihin, mutta loppujen lopuksi, jos mennään itse sisältöpuoleen, niin tässä on kyse sellainen unionimalli, joka perustuu sääntöihin. EMU-hallinto perustuu pääasiassa erilaisille säännöille. Ja sitten riippuu tavallaan markkinavoimista, jotka saavat talouden pyörät toimimaan näiden sääntöjen mukaisesti. Ja sitten toisaalta otetaan peliin enemmän sääntöjä eikä niinkään hallitusten um, etuoikeuskysymyksiä, kun hallinnoidaan resursseja ja niin edelleen. The Habermas definition of ex, eh, eh. Tämä voisi olla tällaista täytäntöönpanoa, federalismia tavallaan. Ja tämä termi, jos pidämme kiinni tästä mallista unionin säännöt, sehän on tavallaan nyt hallitseva malli, koska resursseja on varsin rajallinen määrä, niin minun mielestäni olemassa oleva mekanismi monikerroshallinnossa, jonka, josta perussopimus säätää, niin tämä oikeastaan kyllä riittää. Näin voidaan jo hallinnoida eri nopeuksia, kun toisaalta liitytään yhä integroituneempiin jäsenvaltioihin. Ja tätä kaikkea sitä näillä säännöillä ohjataan ja hallitaan. Me voimme oikeastaan pärjätä hyvin näilläkin välineillä. Tietysti jos otetaan mukaan lisää finanssipoliittinen kapasiteetti liitetään tähän emuhallintoon, niin silloin otetaan huomioon myös resursseja, jos me sitten poliittisesti toteamme, näemme, että ei näytä todennäköiseltä, että 27 tasolla saadaan aikaan sopimus, jotta voitaisiin tällaista eh, finanssipoliittista valtuutta, toimivaltaa myöntää EUlle, niin kuin viime viikollakin kävi, niin silloin tullaan ihan uudelle alueelle, jolloin meidän pitää pohtia, miten tämä, nämä eri kerrokset vaikuttavat toimielimiin, jotka tämä ei siis perustu pelkästään eri sääntöihin, vaan voisi johtaa myös erilaisiin resursseihin, mitä tulee verotukseen. Our report. Tätä meidän pitää tässä mietinnössämme tarkastella ja kehitellä. Ja minä olen sitä mieltä, että yhden tuloksen pitäisi olla ei se, että rakennetaan jonkun sortin muuri euro- ja ei-euroalueiden välillä, vaan korostettiin pikemminkin eroa maita, joilla on tämä poikkeuslupa, tai jotka ovat jättäytyneet pois koko eurosta. Sitten pitäisi mielestäni mennä pidemmälle tässä tiekartassamme ja identifioida mahdollisia siltoja, jotka mielestäni Tia. Tämänhetkinen perussopimuskonteksti mahdollistaa tällaisen monikerroksisen kapasiteetin ja meillä on jo tällaista hiukan olemassa ja nyt pitäisi miettiä muitakin malleja budjetin ulkopuolelta, kuten EDF-kysymys, kehitysyhteistyörahastoa ja vahvistettu yhteistyö olisi yksi mahdollinen väline, jota voidaan käyttää. Ja identifioida tai tai miettiä ja kehitellä eteenpäin sitä, mikä jo luonnoksesta löytyy ja mitä oikein voidaan tehdä tämänhetkisissä perusopimuspuitteissa. mutta olen samaa mieltä Rafaelin kanssa, meidän pitäisi miettiä enemmän myös, koska meillähän on tavallaan mandaattikin tai sen mietinnön kautta. Siinä todetaan, että vaikka olisimmekin sitä mieltä, että tuleva yleissopimus mm, konventti tai valmistelukunta olisi mahdollista vaalien jälkeen. Ainakin voitaisiin alkaa valmistella sitä, miten perussopimus muutokset vahvistaisivat mahdollisuutta monikerroksisessa hallinnossa, joka ei perustu vain eri sääntöihin, vaan myös erilaisiin resursseihin. Ja sitten meillä on kyllä paljon työtä tässä ja minä toivon, että kollegat antavat myös oman panoksensa. Kiitoksia herra Gualtieri. Seuraavaksi puheenvuoron pyytänyt herra Duff. Olkaa hyvä. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia yhteis esittelijälle. Tämä on hyvin mielenkiintoista tämä, mitä juuri että Minulla on muutamia asioita lisättävänä tähän loistavaan mietintöön. Tämänhän todellakin pitäisi olla loistava. Parlamentilla ei ole kovinkaan paljon aikaa valmistautua tähän valmistelukuntaan. Tiedän, että että tämä tulee tietenkin tapahtumaan vasta vuonna 2015, mutta kun otetaan huomioon muut tapahtumat nyt ja tuolloin ja tilanne, jossa parlamentti joutuu valmistautumaan parlamentin vaaliin ja kampanjoihin, olisi hyvä, että olisimme mahdollisimman valmistautuneita ennen tätä neuvottelukuntaa. Olisi hyvä, että meillä olisi jonkinlaisia alustavia ajatuksia, koska komissio uhkaa sellaisia rakennuspiirustuksia esittää poliittiselle unionille, jotka mielestäni ovat huolestuttavia, ehdotukset ovat huolestuttavia ja ainakin meidän pitäisi keskustella komission kanssa niin, että oma asemamme olisi varma ja mielestäni tämä mietintö voisi auttaa siinä. Toivon, että joulukuussa Eurooppa neuvosto siis anteeksi tarkoitan tämän, kes, tämän kokouksen johtopäätelmiä. Toivon, että tässä tekstissä olisi mukana kappale, joka käsittelisi poliittista unionia. Ja toivon, että myöskin pääministerit näin sitoutuisivat muodolliseen perussopimuksen muutosprosessiin vuonna 2015, mutta toivon myöskin, että tämä tulee aloittamaan valmistelu kauden, harkintakauden ja tänä väliaikana parlamentin täytyy olla tärkeässä roolissa. Meidän täytyy olla mukana jos syntyy sopimus siitä, että menisimme pidemmälle ja syventäisimme ajatuksia poliittisesta integraatiosta. Minua yllätti ja ilahdutti kansleri Merkelin puhe täällä parlamentissa kaksi viikkoa sitten. Hänen aikaisempi Bryken puheensa, jossa hän puhui unioni metodista – vaikutti olevan hyvin klassista hallitusten välistä metodia ajava ja tämän Bryggen puheen jälkeen kansleri on päässyt eteenpäin. Hän puhuu komission tärkeydestä toimeenpanevana elimenä ja myöskin Euroopan parlamentin tärkeästä roolista, jotta tunnustettaisiin tämä muutos saksalaisessa ajattelutavassa. Mielestäni nyt olisi oikea aika parlamentin vastata ja tehdä ele, jolla euroalueen jäsenet vakuutettaisiin siitä, että me tulemme olemaan valmiina sopeuttamaan omaa toimintatapaamme ja omaa työjärjestystämme ja tunnustamaan tämän fiskaalipolitiikan päätösten erityismerkityksen euroalueelle. Ehkä me voisimme harkita sitä, että meillä olisi euroalueen asioita pohtiva alivaliokunta Ekon valiokunnan sisällä. Ja luonnollisesti kaikki Euroopan parlamentin jäsenet hän äänestäisivät näistä kysymyksistä täysistunnossa, mutta osa valmistelutyöstä voitaisiin antaa erityiselle euroalueen tarkkailuvaliokunnalle. Olen sitä mieltä, että teidän tulisi käsitellä tätä ajatusta mietinnössänne se, että jätettäisiin sivuun monitasoisen hallinnon vaikutukset parlamentin työhön olisi valitettavaa. Toinen ajatukseni on se, että kuten näemme sanomalehdistä, kansallisvaltiot vahvistavat olemassaoloaan Katalonia ja mahdollisesti muut alueet, joilla on samantyyppisiä pyrkimyksiä. Meidän tulisi pohtia sitä, kuinka me voimme pärjätä tämän täysin oikeutetun kansallisuustunteen nousun kanssa uhkaamatta Euroopan unionin jäsenmaiden tilannetta tai luomatta tilannetta, jossa jäsenmaiden määrä moninkertaistuu. Luonnollisesti minä olen yhä henkilökohtaisesti kiintynyt ajatukseen, että Euroopan parlamentin väleissä käytettäisiin yleis, ylikansallisia listoja. Ja että vaalipiirejä olisi suuremmissa maissa, kuten Espanjassa ja Puolassa. Uskon, että teidän mietinnöllenne olisi myöskin eduksi se, että käsittelisitte tätä ilmiötä mitä enemmän jos halutaan enemmän muokata jäsenmaiden roolia, voitaisiin tehdä selkeämpi ehdotus pienemmästä komissiosta. Lissabonin sopimus epäonnistui tässä tietenkin, koska me otimme mukaan tämän hullun ajatuksen, että pääministeriillä olisi velvollisuus toimia tavalla, jota nyt ei olla pystytty toteuttamaan. Seuraavan kerran uskoisin, että meidän tulisi suoraan ja selkeästi luoda pienempi komissio, jonka puheenjohtaja valitsisi ja jonka parlamentti valitsisi. Tämä katkaisisi tämän tuhoisan linkin jäsenmaan ja sitä sieltä tulevan komission jäsenen välillä, joka mielestäni on uhannut politiikan teon ja lainsäädännöllisen työn laatua. Neljäs asia joka mielestäni olisi hyvä ottaa mukaan, on pohdinta Norjan, Sveitsin ja Turkin tilanteesta. Kaikki kolme maata – ovat epätyydyttävässä ja epävakaassa suhteessa Euroopan unionin kanssa. Ja uskon, että jos me tosissamme haluamme luoda monitasoisuutta, meidän tulisi myöskin pohtia sitä, kuinka määriteltäisiin ja luotaisiin monitasoinen unionin jäsenyys perussopimukseen. Sellainen, joka soveltuisi ehkä Turkin tyyppisille maille, jotka eivät halua liittyä Euroopan unioniin, maille, jotka haluaisivat, mutta eivät voi liittyä, ja ehkä eräille nykyisille jäsenmaille, jotka valitsevat olla tekemättä tätä federalistista askelta eteenpäin, jota niiltä vaadittaisiin, ja joiden täytyy löytää kestävä ja uskottava suhde unioniin – mielestäni keskustelua monitasoisuudesta ei voida saattaa loppuun, ellemme me käsittele liitännäisjäsenmaiden määritelmää. Kiitoksia. Grazie lei, onorevole Daffe, e ancora un altro... Kiitoksia herra Sitten vielä herra Brons. Thank you. I have more of a question. Kiitoksia. Minulla on oikeastaan kysymys mielessä ja se johtuu siitä, mitä herra Gualtieri sanoi, kun hän totesi, että todellinen ero ei tapahdu 17 euroalueen maiden ja 10 muun valtion välillä, vaan vieläkin tärkeämpi ero löytyy ystävien kuningaskunnan, jolla on poikkeuslupa olla ulkopuolella yhdeksän, jolla ei ole tällaista lupaa, heillä on väliaikainen poikkeuslupa. Mietin tässä sitä, miten luottavaisia te ja muut olette siitä, että kaikki yhdeksän todellakin loppujen lopuksi liittyvät euroalueeseen. Ja jos joku tulisikin katuma päälle, onko mitään koneistoa, jolla heidät pakotettaisiin. Minä esitin tämän kysymyksen, kysymyksen puheenjohtaja Barrosolle osana laajempaa kysymystä, mutta hän ei tähän osuuteen kysymyksestäni vastannutkaan. Miten on niin, että jos kaikki ovat luottavaisia sen suhteen, että yhdeksän jäsentä jatkossa äh, äh, vääjäämättä liittyvät euroalueeseen, silloin yhdessä kuningaskunta assosioitunut jäsenenä ehkä välttäisi tämän ongelman, jonka otitte esille monikerroshallinto, koska jotakin neljä jäsentä olivat silloin mukana, eikä olisi sellaista tapausta, että pitäisi hallinnoida tavallaan eri kerroksia, erilaista jäsenyyttä. Tuliko tämä kysymys oikein selväksi? En ole varma. Honorable Scholz, la parola. Danke, Herr Vorsitzender. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Äh, und das ist ein sehr interessantes... Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että meillä ei ole paljon aikaa, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä asia, josta meidän pitäisi päästä yksimielisyyteen täällä AFKO-valiokunnassa meidän tulisi keskittyä enemmän erityiseen menettelytapaan tänään, ei siinä kuinka me tulemme rakentamaan tulevaisuuden monitasoista hallintomallia. Tätä meidän tulisi pohtia. Lissabonin sopimuksen myötä säännöt integraatiolle – ovat muuttuneet huomattavasti verrattuna Maastrichtin sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me jatkamme näillä linjoilla, meidän täytyy pohtia sitä, miltä talousrahaliitto näyttää. Me otamme huomioon 27 jäsenmaata, jotka ovat tällä hetkellä unionin jäseniä. Ainakin optiona meidän täytyisi ottaa huomioon sellainen tilanne, että kaikki nämä nämä maat osallistuisivat siitä lähtien, kun yhtenäisvaluutta on ollut olemassa, me olemme pohtineet sitä, kuinka se johtaa Euroopan talouksien tasapainottumiseen ja mitä teemme, ellei näin tapahdu. Meidän tulisi nyt pohtia sitä, kuinka voimme luoda oikean rakenteen mekanismeille, joita on olemassa. Meidän tulisi muuttaa perussopimusta, tämä on totta, tai ainakin luoda jonkinlainen sopimus, joka tekisi mahdolliseksi tarkastella sitä, kuinka voimme saavuttaa nämä päämäärät. Parlamentissa meidän tulisi tarkastella sitä, kuinka voimme tehdä tämän mahdollisimman demokraattisesti. Sitten muutama huomio. Tiedän, että meidän tulee sopeutua todellisuuteen. Tällä hetkellä euroalue on olemassa, mutta entä ne maat, jotka eivät ole sen jäseniä? onko niillä oikeus päättää euroalueen jäsenmaiden kanssa tasavertoisesti niistä asioista, jotka vaikuttavat euroalueen talouteen. Esimerkiksi jos sanomme, että yhtenäisvaluutta vaatii yhteistä taloudellista ja fiskaalipolitiikkaa ja myöskin sosiaalipolitiikan sääntöjä, yhteisiä sääntöjä sillä erilaisten tilanteiden, erilaiset tilanteet euroalueen maissa täytyy ottaa huomioon, kuinka me ratkaisemme tämän, onko muilla mailla sanansa sanottavana. Uskon, että tämä ehdotus tai tämä ajatus on jotakin, missä meidän tulisi kuulla kansalaisia, sillä Euroopan parlamentti parlamenttihan on tässä roolissa toimielinten joukossa. Jos lähempi taloudellinen poliittinen unioni etenee, meidän tulisi kuulla kansalaisia. Tämä ei ole mikään ylifederalistinen valtio. Minkä tyyppinen muoto tällä rakenteella tulisi olla ja kuinka sen tulisi toteuttaa päämääränsä? Kuinka me voisimme tuoda mukaan kansalaiset jäsenmaista. Meidän täytyy pystyä vastaamaan näihin kysymyksiin. Tiedän, että meillä ei ole paljon aikaa, joten en puhu tästä tämän enempää, mutta minun ryhmäni haluaisi olla mukana tässä tärkeässä työssä, jota meidän tulee toteuttaa. Kiitoksia. Grazie, diamo la possibilità. Kiitoksia. Sitten kaksi koordinaattoria on paikalla. Gualtieri ensin. Voit, tai anteeksi, esitteltä voitteko vastata näihin puheenvuoroihin? I cannot uh, reply. En voi vastata täydellisesti näihin tärkeisiin puheenvuoroihin. Sen, tämä mielenkiintoinen keskustelu osoittaa, että tarvitsemme aikaa keskustella näistä kysymyksistä ja toivon, että uusi asiakirja antaa sitten pohjan keskustelulle. Mitä tulee Andrewn puheenvuoroon. Ensimmäinen asia se, että parlamentti voisi sopeutua vahvempaan emun hallintorakenteeseen on vakavasti otettava kysymys. Se pitää ottaa huomioon myös olen samaa mieltä siitä seikasta, että institutionaalisesti Merkelin puhe oli askel eteenpäin verrat suhteessa Brücken puheenvuoroon. Hän on näin sitoutunut tähän yhteisömetodin. Tietysti vieläkin on erilaisia näkemyksiä, että unioni, joka perustuu sääntöihin, ja toisaalta sellainen unioni, jossa on eurohallitus, joka perustuu myös resursseihin. Mutta joka tapauksessa mielestäni meidän pitää ottaa tämä elementti mukaan myös mietintöömme, miten Euroopan parlamentti sopeutuu tähän eri asiarakenteeseen. Olen myös samaa mieltä siitä, että komission formaatti sekä ilman perussopimusmuutoksia tätä pitäisi käsitellä, tai sitten seuraavalla kaudella ehkä laaditaan tämä perussopimusmuutos, ja sitä pitäisi tässä käsitellä. Sitten mahdollinen naapuruston tarkistaminen, kun otetaan uusi luokka, assosioidut jäsenet. Tätäkin pitäisi miettiä. Tämä ei ole välttämättä yksi mahdollinen tulos tästä keskustelusta koskien monikerroksista hallintoa ja talous- ja rahaliiton hallintoa. Mitä tulee alueelliseen puoleen, epäilen hiukan enemmän, pitäisikö tämä ottaa mukaan. More Tämä liittyy enemmän tähän monitasoisuuteen eikä monikerroksisuuteen. Ja se avaisi tavallaan Pandoran lippaan muillekin kysymyksille ja mielestäni pitäisi joistakin näistä kysymyksistä laatia ihan oma mietintössä, mutta nythän tästä ei puhuta, koska tämä on ihan uusi ehdotus. Sitten herra Brons ja hänen kysymyksensä tämä ei ole mikään luottamuksen, luottamuksen liittyvä kysymys, vaan juridisesta velvoitteesta on kysymys. Meillä on selkeästi mm, erilainen asema niiden, niillä mailla, jotka ovat sitoutuneet liittymään euroon ja niiden väl, maiden välillä, jotka ovat jättäytyneet syrjään sivuun pysyvästi. Äh, poliittinen tahto tietysti liittyy kansallisen demokratian sykleihin. Hallitukset muuttuvat, mutta ei tämä ole juridista asemaa maan kohdalla muuta. Tietysti lisään tähän vielä sen, että tämä riippuu myös meidän kyvystämme vahvistaa EM, e hallintoa ja voittaa tämänhetkinen eurokriisi, jotta – Tästä tulee poliittisesti, ei vain juridisesti houkutteleva vaihtoehto, siis eurojäsenyydestä. Ja sitten herra Schultz, Schultz. Arvostan kovasti teidän puheenvuoroanne ja olen oikeastaan samaa mieltä lähestymistavastanne ja toivon. Osallistutte aktiivisesti tähän keskusteluun. Kiitos. Grazie. Se Tarkovski vuole aggiungere qualcosa. Kiitoksia. Jos siellä on lisättävää, niin... Anteeksi, Tarkovski vielä. I'm happy that we are not as gloom as some. On hyvä, että emme ole yhtä synkkiä kuin eräät. Minä luin juuri Van Rompuyn uuden haikun, jonka mukaan syksyllä pimeydessä synkkyys näkyy vielä selkeämmin. Mutta on hienoa, että olemme Roberton kanssa samoilla linjoilla. Täällä on monia mielenkiintoisia neuvoja annettu. Olen Andrewn kanssa samaa mieltä, että meidän tulisi tehdä mahdollisimman paljon, jotta tämä mietintö olisi mahdollisimman hyvä, sillä tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, äh, kuinka toimimme nyt tulevina vuosina ja ennen valmistelukuntaa. Meidän täytyy olla joustavia, sillä me odotamme Van Rompoin tekstiä. Meidän täytyy olla myöskin ystävällisiä. Toivon, että tämä on hiukan rakentavampaa kuin hänen haikunsa. Sitten muita asioita, mitä tulee komissioon. Tämä ajatus 27. Mehän olemme pyrkineet jo 40 20 vuotta käsittelemään näitä asioita ja meillä on ollut ähm, näitä asioita käsittelyssä ja tiedämme kuinka tämä päättyi lopulta Irlannissa viimeksi. Kaikki argumentit puolesta ja vastaan on kuultu satoja kertoja. Ongelma on se, onko mitään tukea olemassa näillä ajatuksilla. Parlamentti voi luonnollisesti ehdottaa tätä, mutta meidän täytyy löytää oikea hetki tehdä niin. Sitten Äh, monitasoisuus Euroopan parlamentilta tunnette minun mielipiteeni, vaikka monet ovat vahvistaneet tämän puoli vuotta sitten. Vaikutti siltä, että ajatus ei saisi tukea tässä talossa, mutta monet vaikutusvaltaiset ihmiset ovat asettuneet sen taakse. Silti olen sitä mieltä, että tämä ei ole kovinkaan hyvä ajatus. Ei ole hyvä ajatus edetä näillä linjoilla erityisesti nyt, sillä kyseessä ei ole vain Ekon, kyseessä on tämän talon tulevaisuus. Mielestäni talous- ja rahaliiton suhteen olen Roberton kanssa sama, samaa mieltä. Meidän tulisi pohtia niiden jäsenmaiden tilannetta, jotka eivät ole sulkeneet ulos euroalueeseen liittymistä, mutta silti Euroopan parlamenttina me edustamme kaikkia maita, niitä, jotka ovat euroalueen jäseniä ja niitä, jotka eivät ole, ja niitäkin, joilla on pysyvä poikkeus, jonka mukaan he eivät liity talous- rahaliittoon. En ole varma, olisiko tämä ajatus hyvä tälle talolle, enkä tiedä kuinka se voitaisiin edes menettelytavallisesti toteuttaa. Sitten liitännäisjäsenyys, tämä riippuu todellakin siitä, kuinka se toteutettaisiin. Jos me todella keskustelemme niistä maista, jotka ovat nyt neuvottelemassa jäsenyydestä, mutta joiden kohdalla tiedämme, että tämä on vain kiertoilmaisu, neuvottelut eivät etene hyvin. Tässä tarkoitan siis Turkkia. Tällaiset maat, niiden kohdalla liitännäisjäsenyys olisi hyvin tervetullut. Me tiedämme, minkälaisessa tilanteessa olemme, kun neuvottelemme Turkin kanssa ja eräiden muidenkin maiden kanssa. Mutta en tiedä, vahvistaisiko tämä meidän uskottavuuttamme Balkaneilla. Meidän tulisi olla täysin selkeitä siitä, että ne maat, joiden kohdalla me olemme luvanneet jäsenyyden, että me toteutamme tämän lupauksen. Tiedän, että Andrew ei näe asioita samoin kuin minä, mutta tämä saattaisi ymmärtää niin, että Euroopan unioni tunnustaa heikkoutensa ja siksi pyrkii vetämään pois lupauksiaan tai määrittelemään uudelleen suhteensa niihin maihin, joille jäsenyys on luvattu, tai sellaisillekin maille, jotka ovat nyt jäseniä. En usko, että unionin tulisi luopua näin helposti eräästä jäsenmaasta, sillä tämä saattaisi nostattaa hajaannuttavia tunteita näissä maissa. Jos me nyt puhumme konkreettisesti tietystä jäsenmaista, jos britit päättävät, haluavat lähteä unionista pois, niin, niin olkoon, mutta meidän ei tulisi rohkaista tätä, vaikka välillä meitä ärsyttää ja vaikka välillä olisi houkuttelevaa antaakin heidän lähteä. Minä en kritisoi siis tätä ajatusta sinänsä, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, mitä tarkoitamme ja kuinka käytämme tätä ajatusta niin, ettei siitä tule sellainen, että se aiheuttaa päinvastaisia tuloksia kuin toivottu. Minä en lukenut tätä mm, haikua, vai siksi, että saisin ihmiset hymyilemään vain. Myös siksi, että ellei tämä valiokunta ole optimistinen, niin kuka sitten on optimistinen? tavallaan tämä monitasoinen hallinto on tapa sanoa, että meillä on ajatus siitä, kuinka tulevaisuudessa tämä unioni voisi toimia. Meidän täytyy välittää tämä viesti selkeästi. Me emme ole vain poliitikkoja, me olemme kaikki asiantuntijoita tässä valiokunnassa ja meillä on tapana puhua puolesta ja vastaan ja käyttää kaikenlaisia argumentteja ja niin edespäin. Ja tämä on meidän roolimme, mutta lopulta meidän pitäisi lähettää selkeä viesti viesti siitä, että toivo on olemassa tämän projektin suhteen ja meidän ei täydy hyväksyä hajaantumista tai täysin uudelleen arvioida kaikkia välineitä, joita käytetään, jos tämä viesti on selvä, jotta se olisi selvä, meidän tulee hyvin varovaisia siinä, mitä me ehdotamme. Olen esimerkiksi sitä mieltä, että ajatus, että meillä olisi Ekonen alla alivaliokunta tai liitännäisjäseniä. Jos näitä asioita ei harkita hyvin, ne voivat aiheuttaa päinvastaisen tuloksen kuin se, mitä haettu. Vaikkapa mm, ajattelu näiden ajatusten takana olisi tietynlainen, se voisi lähettää aivan vääränlaisen viestin ihmisille ja saada heidät kuvittelemaan, että me olemme puolustuskannalla. Enkä minä toivoisi tätä, sillä me emme ole puolustuskannalla jos joku toimii elinpuolustuskannalla, sen ei pitäisi olla kyllä Euroopan parlamentti. Kiitoksia. Bene, grazie, come al solito. Kiitoksia. Niin kuin näitte, kuinka mielenkiintoinen aihe tämä on. 18. joulukuuta saamme työasiakirjan, jonka pohjalta voimme jatkaa tätä keskustelua. Ja se nyt tilanne on edennyt tähän asti. Nyt pyydän anteeksi, että olemme että joudun itse poistumaan äänestyksen ajaksi. Ja Rova Lagrit jatkaa sielläni. <laughs> Kiitoksia kaikille. Hyvää huomenta kollegat. Nyt sitten jatketaan äänestyksillä. Ensimmäinen kohta. Puheenjohtaja Kasinen mietintö, suosittu 15 äh, artikon toisen kohdan, toisen alakohdan muuttaminen. Tämä äh, koskee varapuhemiesten valintaa suosion osoituksen ensinnä. Tarkistus kaksi. Se koskee 13 artikla ensimmäinen osa. Tähän liittyy myös suunnitelma. Olkaa hyvä, Duff. Kiitos. Tämähän on toimitettu kaikille. Tässä pyritään, siis Suullinen tarkistus pyrkii muuttamaan tämänhetkistä 13.2 ähm, artiklan sääntöä, jossa puhutaan jäsenvaltioiden oikeudenmukaisesta äh, jaosta ehdokkuutta vaaleissa. Tämä on hyvin vanhanaikainen muotoilu, jossa pyritään siis maantieteelliseen tasapainoon. Ja jos sallitte, niin tämä uusi muotoilu on mielestäni jossain määrin ajankohtaisempi. No ongelma on siinä, että tämä suullinen tarkistus on meidät vasta saavuttanut, olemme vasta nähneet sen ja itse asiassa mielestäni kaikki nämä olisi täytynyt eh, numeroida. Kyllä mielestäni tämä jäsenvaltioiden tasapuolinen paikkajako, on se sitten maantieteellinen tai ei, niin minusta se on ihan hyvä tuossa vanhassa muodossaan, enkä nyt siis tukisi tätä suullista tarkistusta. well, um, Sallitteko? Niin. Totesin vain, että nyt kun 47 on hyvin vaikea saada ne kaikki mukaan meppien kautta siis Euroopan parlamentin puhemiehistöön, mutta ymmärrän, jos tätä suullista tarkistusta ei hyväksytä. Donc l'amendement oral n'est... Siis suullinen tarkistus ja äänestyksen ulkopuolella olemme tästä samaa mieltä. Hyvä. No niin, äänestämme <clears throat> tarkistuksesta kaksi ensimmäinen osa puolesta Qui est contre? Vastaan. Tiens. Tyhjää. L'amendement est rejeté. Hylätty. Tarkistus kaksi toinen osa. Niin, puolesta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 kolme, neljä, kuusi, seitsemän tarkistukset raukeavat. Sitten tarkistus viisi vuorossa puolesta. Sank. Qui est contre? Vastaan. s'abstient Tyhjää. L'amendement est rejeté. L'amendement est rejeté. Tarkistus hylätty. Sitten tarkistus yksi puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko mietintöluonnoksesta puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjä. Mietintö on hyväksytty. 20 puolesta yksi tyhjä ääni. Sitten äänestetään herra Rangelin mietinnöstä Euroopan valvontaviranomaisen perustamista annetun asetuksen muuttaminen mainitun asetuksen ja luottolaitosten tarvitaan. Sitten äh, tämä koskee siis vakavaraisuusvalvontaa luottolaitoksissa. Kompromissitarkistukset on tehty nyt äänestämme kompromissista A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi A on hyväksytty. Ja äänestämme nyt kompromissista B puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi B on hyväksytty. Vuorossa tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Kuusi on hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Kahdeksan on hyväksytty. Sitten yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yhdeksän on hyväksytty. Sitten seitsemäntoista puolesta. vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää 18 on hylätty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 19 on hylätty. Sitten kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää. Kompromissi C on hyväksytty. Sitten kompromissi D puolesta. kiikon Vastaan. Tyhjää. D on hyväksytty. Kompromissi D ja sitten suoraan tarkistukseen 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 13 on hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Yksi on hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Kaksi on hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten numero kolme puolesta vastaan tyhjää. Kolme on hyväksytty. Sitten neljä puolesta vastaan tyhjää 14 on hyväksytty. Sitten lausunto luonnos puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi vuorossa Radafin mietintö luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille. Monia tarkistuksia aloitamme numerosta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää, hyväks, hylätty. Sitten kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi A on hyväksytty. Ja

91 on hyväksytty. Sitten 23 puolesta. Qui est contre Vastaan. Qui s'abstient Tyhjää L'amendement est... Hyväksytty. 92 puolesta. Qui contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93. Se voidaan äänestää 94 kanssa, jos on 5, 96 kanssa ja vielä 97kin mukaan. Nämä kaikki puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. seitsemän puolesta vastaan. Qui s'abstient? Tyhjää. Hylätty. Sitten 98 puolesta vastaan. Tyhjää. hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata puolesta. Vastaan. Qui s'abstient? Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 101 puolesta. Mm Anteeksi, kohta kohdalta äänestys. Sitä on pyydetty. Joten ensimmäinen osa 101 ilman näitä sanoja, jotka tästä voitte lukea puolesta. Vastaan. Qui s'abstient? Tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta Qui est contre? Vastaan. Qui s'abstient? Tyhjää. Toinen osa myös hyväksytty. Sitten 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 104 puolesta Qui est contre? Bastan. Qui s'abstient? Tyhjää. 104 on hylätty. 105 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 108 puolesta Vastaan. Hylätty. Sitten 27 puolesta. Qui contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 raukeaa, sitten 111 puolesta. Vastaan Qui s'abstient? tyhjä, Hylätty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 113 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty 115 puolesta qui contre vastaan tyhjää hylätty 116 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 117 puolesta. Vastaan. Hyväksytty 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi B hyväksytty. Sitten suoraan kompromissiin C. On no niin, olkaa hyvä, herra Tähän on suullinen tarkistus, joka on jaettu jäsenille. Siinä ehdotus tuodaan lähemmäksi Ekon valiokunnan kompromissia – Itse asiassa siinä todetaan, että johtokunnan puheenjohtaja hänet tarkastaa neuvosto ja EKPn johtokunta nimittää hänet saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän ja Euroopan parlamentin on järjestettävä ehdokkaan kuulemistilaisuus. Euh, Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta tai että siitä äänestettäisiin? On va, on va, le, on va le mettre au vote. No, me äänestämme siitä. Suuren tarkistus siinä muodossa kuin kollega Duff esitti Jip. puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja 123 vuorossa puolesta. Vastaan. Tyhjää. 123 hylätty, 124 puolesta. Qui compte Vastaan. L'amendement est adopté. Hyväksytty. 125 puolesta. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 130 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Ja hylätty. 34 puolesta Vastaan. Tyhjää. 32 on hyväksytty. Mitkä ne luvut olivat tuota äänestystä silmällä pitäen? 13 puolesta, 9 vastaan.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 Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta 9 vastaan. 37 puolesta vastaan. Qui s'abstient? Ty, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 38 puolesta vastaan. Hyväksytty. 133 puolesta. vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134. Tähän otetaan muutama lisäsana kansallinen parlamentti osastossa maassa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty tämä lisäys. 135 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 136 puolesta. Qui contre? Vastaan. L'amendement est rejeté Tarkistus hylätty 11 vastaan 11. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme äänestyksen kompromissi äänestyksestä E puolesta Contre. Vastaan. Qui s'abstient? Tyhjää. Kompromissitarkistus ei on hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää. 145 on hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Hylätty. 139 Se oli 10 vastaan 11. Haluatteko, että tarkistamme? Ei. Eli 139 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 47 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty 48 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissitarkistus F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissitarkistus G on hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan. L'amendement est adopté. Hyväksytty. Voitteko tarkistaa tämän? Minä lasken, että oli 11 vastaan 11. Bon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

qui vient maintenant était lié au bloc précédent qui a été rejeté. Donc il tombe et on passe directement au 9. D'accord. Nous passons directement à la... Siirrymme suoraan tarkistukseen yhdeksän, tarkistus yhdeksän. Edelliset olivat yhdessä blokissa. Tarkistus yhdeksän puolesta Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Anteeksi. Anteeksi, 68. 68 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Amendement 70. Qui est pour? 70 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Amendement 70 est adopté. 70 hyväksytty. 71 puolesta Oui. Amendement 71. 71 Et contre. Vastaan. Tyhjää. 71 on hylätty. 11 puolesta. Qui contre? Vastaan. tyhjää, hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus H puolesta. vastaan tyhjää. Kompromissi H on hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Qui contre Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Edustaja Gualtieri, pysty puheenvuorokaa hyvä. I, I am asking... Uh, Kiitos. Pyytäisin uh, kohtakohdalta äänestystä tästä i-kompromissista. Ensimmäinen osa Sen puolesta äänestäisin ja sitten olisin kyllä toista osaa vastaan on the possibility by hurt ja niin edelleen. Ja mielestäni tämä ei muuten olisi johdonmukainen sen suhteen, mitä me noista artikloista tähän mennessä olemme äänestäneet. Bon. 34A and eli 34a ja b. Bien, bah, ah, procédons à... Hyvä. No, teemme nyt siis tämän, ellei kukaan vastusta. Kompromistarkistus I, ensimmäinen osa puolesta. Contre. Vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa kompromissitarkistuksesta I puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. vastaan tyhjää. 16 on hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Subtilité suite à l'adoption de l'amendement oral sur le compromis C remplacé par. Oui, nous en arrivons au compromis. Seuraavana kompromissitarkistus J, mutta ennen edustaja Daffille puheenvuoron. Eh. Jotta nyt olisimme johdonmukaisia äskeisen kompromissin C suhteen, niin niin sana elected, valittu, joka on rivillä hetkinen kuusi tai ought to be approved tai niin tässä olisi parempi approved kuin elected. Ähm, se kuulostaisi paljon paremmalta tämä englanninkielinen sana. Niin tämä yhtäpitävyys, korjaus, sen mukaisesti äänestämme nyt sitten kompromissitarkistus Jistä puolesta. Qui contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. What, what, what, what was that vote? 10 pour, 12 contre. Mm. It's pity. Never mind. On we go. No harmin paikka, että se hylättiin äänin 10-12. Absolument. Qui est pour? Seuraava 17 puolesta. Contre. Vastaan. Tyhjää. 17 on hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 81 on hyväksytty, 18 puolesta. Qui est contre? Vastaan tyhjää, hyväksytty. 19, anteeksi. Otamme tähän osan tarkistuksesta 82. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta Bon, qui est contre Bastan. Mm-hmm. Qui s'abstient? 83 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta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 koko tekstin puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjää. Onnittelut kaikille kollegoille. Monsieur Brock? Edustaja Brock, olkaa hyvä. Ich habe einen Punkt. Minulla olisi asia, joka liittyy tähän vähän epäsuorasti. Juuri nuo kompromissitarkistukset luin Sylvi Kulaarin mietintöön liittyen Ekon valiokunnasta – ja siinä te, niissä tehdään ehdotuksia Euroopan parlamentin rooliin liittyen kaikissa näissä kysymyksissä. Ja tämä on aivan täysin vastaan Euroopan parlamentin tähänastista linjaa. Ja mielestäni tämä on kyllä hyvin tärkeä toimielin kysymys. Siksi pyytäisin tarkastamaan, voiko Ekon toimielin kysymyksissä, institutionaalisissa kysymyksissä ylipäätään tehdä tällaisissa, tällaisia ehdotuksia, vai eikö olisi niin, että tarvittaisiin äh, vastuuvaliokunnan kannat? Eli ettei Eko nyt vaan yritä mennä meidän ohitsemme mitenkään. Kiitos. Mr. Duff. Yes. Uh, Duff, olkaa hyvä. That, uh... No tuota, niin kuin aina, herra Brok on täysin oikeassa ja itse esittelijänä tulen keskustelemaan vastuuhenkilöiden kanssa Ekon valiokunnassa yrittääkseni selvittää kantamme parlamenttina tässä kysymyksessä tietenkin sitten yhdessä linjassa puhemiehen kanssa. Hyvä, sanoo Brock. Galtieri. I would like to add... Haluaisin. Eh. Haluaisin lisätä, että kaikki, mikä nyt liittyy mahdollisiin sopimuksen muutoksiin, on tämän valiokunnan yksin omaista toimivaltaa. Samoin kaikki, mikä liittyy EUn toimielin kehykseen ja ylipäätään kaikkiin toimielimiin. Kaikki nekin kysymykset ovat tämän valiokunnan yksinomaista toimivaltaa. Kollega Brock on aivan oikeassa siinä, että hän ajaa tämän valiokunnan toimivaltaa tämän tyyppisissä kysymyksissä. Kiitos. Une autre prise de parole sur... Toinen puheenvuoropyyntö. Ei, ei taida ollakaan. Onko enempiä? Siirrymme nyt näistä eroavista ja yhtäpitävistä näkökulmista liittyen tähän kysymykseen. Seuraavaan kohtaan kyseessä on valiokunnan Ekonin puheenjohtajan allekirjoittama kirje liittyen eri valiokuntien vastuualueisiin. Tämä on lähetty parlamentin puhemiehelle ja tulemme näkemään, kuinka nämä asiat etenevät, jos tämä teille soveltuu. ottaen huomioon siis tämän mielipiteen, joka tuli täällä valiokunnassa tänään esiin. Maintenant que la séquence de vote est terminée. Nyt äänestykset ovat päättyneet ja siirrymme viimeiseen asian esityslistallamme tänään. Kyseessä on mietintö, jota edustaja Kasini hoitaa. Parlamentin työjärjestyksen artiklojen 186 ja 187 tulkinta liittyen valiokuntien kokoonpanoon ja varajäseniin. Euh, mutta koska puheenjohtaja Kasini, joka on tästä mietinnöstä vastuussa, ei ole paikalla, ellei nyt joku jäsen välttämättä tänään halua välittää viestiä, mutta ellei näin ole, ehdottaisin, että puheenjohtaja Kasinin poissa ollessa me siirrämme tämän keskustelun liittyen tähän kysymykseen tulevaisuuteen, ellei jokin ryhmä tai jokin jäsen halua jo tehdä kommentteja tai huomioita. Mutta emme voi siis puheenjohtaja Kasinia kuulla. Hän ei voi kertoa työstään. Oui, Mr. Duff. Euh, euh, Olkaa hyvä. Euh, puheenjohtaja, emmeköhän me voisi hyväksyä tämän kirjeen sellaisenaan ilman keskustelua mm, Kasinin kanssa. Minä ainakin näen mielelläni voin tämän kirjan sellaisenaan hyväksyä. Edustaja Gualtieri, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Poliittinen ryhmäni tukee ehdotettua tulkintaa säännöstä 187.1 syistä, jotka jo olemme selittäneet keskustelussa, joka käytiin. Ja pidämme todella tätä tulkintaa johdonmukaisempana ylipäätään edust- poliittisten ryhmien painoarvoja katsottaessa valiokuntien jäseniä nimitettäessä katsomme, että tämä edustuksellisuus tulee säilyttää ja siksi hyväksymme ehdotetun tulkinnan. Yes, so without, uh... Ilman, että nyt tässä vien liikaa aikaa, voin todeta, että mekin hyväksymme tämän tulkinnan, eli puolestamme kirja voidaan hyväksyä. Voilà. Hyvä. Jotta tekisimme tehokkaasti töitä ja jotta saisimme kaikki päätösvaltaisuuteen liittyvät asiat hoidettua. Jos täällä nyt on konsensus jo tänään olemassa liittyen näihin tämän artiklan tulkintaan, konsensus liittyen puheenjohtaja Kasinin tulkintaan uskon, että voimme hyväksyä tämän. Eli konsensus ilmeisesti on kaikkien poliittisten ryhmien välillä liittyen puheenjohtaja Kasinin tulkintaan, joka koskee näitä artikloja. No, tämä on erittäin hienoa. Välitän tämän tiedon puheenjohtajalle. Kiitoksia hyvät kollegat. Kokous päättyy.